aika tiukilla. Meidän pitäisi tästä pyrkiä yhteinen päätöslausema laatimaan. Ää, me... Kiitos. Haluaako joku ehkä pitää puheenvuoron ja olla tätä esitystä vastaan? Ei ole ketään, joten äänestämme ehdotuksen puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyvät kollegat, ehdotus hyväksytty. Ja se asia käsitellään keskiviikon istunnon lopuksi. Meillä on yksi paikka siellä aivan keskiviikon istunnon lopuksi. Käsittelyjärjestys on näin vahvistettu. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalle joka on yhteiskeskustelu kalastussopimuksesta eu ja Marokon välillä kalastuskumppanuussopimus. Ensimmäinen esityslistan kohta. You are sitting with us all the... Minua ilahduttaa, että ette äh, lähde salista. Olette edelleen istumassa. No en olekaan siitä niin varma, mutta kuitenkin. Jos haluatte lähteä salista, se ei ole hyvä asia, mutta jos niin teette, niin, niin nopeasti kuin mahdollista pyydän. Olisi tietysti parempi, jos jäisitte tänne kanssamme and not to discuss in the hall. Älkää keskustelko täysistuntosalissa. Okay. Mm. Okay, uh, dear friends, we will start... Hyvät ystävät, aloitamme keskustelun. Kollega Karl Haglund, teillä on kaksi puhemahdollisuutta, koska olette esittelijä ja myöskin kysymyksen laatija. Haluatteko käyttää tämän puheajan yhdessä? Eli siitä olisi sitten yhteensä kuusi minuuttia. Esittelijä, olkaa hyvä. Te, teillä on ensimmäinen puheenvuoro. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puhemies. Käytän tilaisuutta hyväkseni esitelläkseni molemmat se asiakokonaisuudet yhtä yhdellä kertaa. Voisin lä- lähteä tästä päätöslauselmasta liikkeelle, jonka Carmen Fraga kollegani ja minä itse olemme laatineet. Siinä on kysymys päätöslauselmasta, joka liittyy Marokon kanssa voimassa olevaan nykyjärjestelyyn. Tästä on useaan otteeseen jo viimeksi vuoden, vuoden aikana keskusteltu. Olemme, olen iloinen, että olemme nyt sitten päässeet sopimukseen äh, ryhmien kanssa, monien ryhmien kanssa ähm, äh, ratkaisumallista. Täältä on niitä avoimia kysymyksiä vielä, mutta pääviestinä on, että parlamentti haluaa paremman sopimuksen Marokon kanssa jatkossa. Ja olen iloinen siitä, että nämä kyenneet tässä yhdessä nyt sitten äh, identifioimaan mm, nämä nykyjärjestelyt äh, epätoivottaviksi, mutta kuitenkin meidän täytyy kehittää niitä ekologisesti ja ympäristö- ja taloudellisesti äh, otollisempaan suuntaan. Uskon, että päätöslauseman tiimoilla ongelmia ei ole. Carmen Fraga varmaan tähän vielä mm, palaa. Mitä sitten itse mietintöön niin tulee, joka liittyy samaan kysymykseen siis Tätä asiaa on käsitelty kalastusvaliokunnassa pitkähkön aikaa ja haluaisin selittää teille, miksi, miksi me päätöslauselmassa mietinnössäkin toteamme, että miksei tämä järjestely ole hyvä eikä suositeltava. Kun äh, äh, ilmoitan, ilmoitamme sitä vastustavamme, on hyvä muistaa, että itse suosittelin kalastusvaliokuntaa olemaan hyväksymättä tätä, tätä järjestelyä. Se on tässä päätöslauselmassakin selkeäsanaisesti esitetty. Kalastuskumppanuussopimus, käytän tätä sanaa tarkoituksellisesti, edellyttäisi yhteistyötä kummankin osapuolen välillä – ja nyt meillä on äh, sitten äh, äh, hyvään arviointiraporttiin perustuva mietintö, joka itse asiassa tämä arviointiraportti pitää sitä erittäin epätaloudellisena. Tämä on kaikkein huonoin ja veronmaksia eniten rasittava EUn kalastussopimuksista. Tämä sopimuksen tuotto on on negatiivinen useimmissa kuitenkin, äh, äh, ollaan plussan puolella 40 prosenttia, mutta tässä tämä, tämä, tätä kautta tulee vain 68 senttiä eurolta äh, mm, takaisin tuottoa sitten tietenkin tämä, ovat nämä ympäristöpoliittiset seikat, joita pidän paljon hankalimpina kalastussopimuksissa. Pyritään kalastamaan yliä, yli, yli, ylimääräistä kalaa, tarjo, tarjolla olevaa kalaa. Eli eikä, eikä suinkaan, e, että, että kala, kalakannat ovat ylikalastuksen kohteena. Tässä on 11 kalakantaa kalastuksen kohtana. Olemme todenneet, että että yhde, siis on pyydetty arvioimaan siis kalakannan säilyvyyden osalta, kestävän säilyvyyden osalta. Ja todellakin, todellakin niitä kaikkia yli, yli, yli kalastetaan, ja eivätkä tämä, tämä järjestelmä ei ole ollenkaan EUn kalastuspolitiikan periaatteiden mukainen. Tämä on, tämä on muutettava. Eli me, päätöslauselma äh, on hyväksyttävä. Komissaarihan istuu tuolla edessämme, että hän, äh, että hän äh, saa meidän tukemme uuteen sopi, uuden sopimuksen laatimiseen, mutta että uusi, uuden sopimuksen pitäisi olla paljon parempi, joka ottaisi huomioon tässä mietinnössä luonnehditut ongelmat. Ja haluan korostaa, että parlamentin näkökulmasta tämän asia, asian nipun kanssa työskentely on ollut hankalaa, koska aika aikarajat ovat olleet hyvinkin tiukat ja parlamenttihan joutuu antamaan sopi- suostumuksensa hyväksynnänsä näille sopimuksille Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Ja se on sitten sekä oikeus että velvollisuus meille, että meidän pitää sitten pystyä perehtymäänkin siihen, mitä meillä on määrä hyväksyä näissä kahdessa valiokunnassa, jotka lähtivät tähän lausuntoa antamaan, totesivat, että tämä nykyjärjestely ei ole hyväksyttävissä, miksi pitäisi koko sopimus turjota kehitys- ja talousarviovaliokunta olivat samalla kannalla kanssani, eli että tätä ei ole syytä hyväksyä kehitys- ja kalastus- ja budjettivaliokunnan kannat ovat siinä mielessä huomion arvoisia. Kalastusvaliokunnassa äänestys oli hyvinkin tiukka Äh, ensinnäkin koko mietinnön hyväksymisen suhteen ja varmaankin keskiviikkona sitten, kun itse asiasta äänestetään, tulos tulee äh, olemaan kiikun kaakun, mutta haluaisin kuitenkin, äh, että vastuuntuntoiset kollegat perehtyisivät nykyiseen järjestelyyn ja muistaisivat samalla, sama, samaan, samassa yhteydessä sen, että pyrimme petaamaan tässä parempaa tulevaisuutta, eikä tätä suinkaan pidä tulkita minään vihamielisenä siirtona Marokon suuntaan. Ja puhemies, haluaisin lopulta kiittää kollegoja hyvästä yhteistyötä. Kaikilla eivät varmaan näkemykset käyneet ihan yksin, mutta rakenta- vuoropuhelu on ollut rakentavaa tähän mennessä ja varmasti pystymme tästä rakentavalla tavalla ja myöskin jatkossa etenemään, vaikka mielipiteet vähän ristiin välillä käyvätkin. Kiitos puhemies. Äh, Kiitos. Sitten Rova Carmen Fraga Esteves. Myöskin. Puhemies, kiitokset. Olemme äh, tarkastelemassa Marokon äh, kalastuskumppanuussopimuksen pidentämistä. Tästä on pyydetty neuvottelumandaattia ja näin tämä asia on nyt esitetty meille. Tämä ei kuitenkaan millään tavoin liity tämän hetken todelliseen tilanteeseen, on otettava huomioon myöskin ne kustannukset, joista siitä syntyy. Kysehän on hyväksyntämenettelyn puitteissa sovittavasta asiasta. Tämä on asia, joka liittyy myöskin Länsi-Saharan poliittiseen tilanteeseen. Ja siihen liittyen haluaisinkin muistuttaa teitä siitä, että vuonna 2006 kun Euroopan unionin ja Marokon kalastuskumppanuussopimusta käsiteltiin, otettiin esille Länsi-Saharan tilanne ja se, että loppujen lopuksi, koska Länsi-Sahara ei otettu huomioon, tilanne kääntyi päälailleen ja tulokset olivat huonoja. Minun mielestäni meidän ei ole syytä tarkastella menneisyyttä, vaan käännettävä katsemme kohti tulevaisuutta. Ja siksi, arvoisa komissaari, nyt kun tarkastelemme tämän hetken tilannetta, sen jälkeen kun pidentämisehdotuksesta on kulunut kolme kuukautta, emme ole päässeet puusta pitkään ja epävarmuus vallitsee. Mielestäni asiaan pitäisi ottaa vastuullinen asenne ja pyrittävä siihen, että viranomaisten laatima toimintasuunnitelma otettaisiin oppinuoraksi. Herra Haaklundin kanssa yksissä tuumin olemme esittäneet suullisen kysymyksen tästä aiheesta ja siinä peräänkuulutetaan tulevaisuuden toimia. Sen tarkoituksena olisi ottaa opiksi menneisyyden virheistä ja laatia uusi ehdotus tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitoksia, Raista Vestapanaki. Puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät jäsenet, pidän hyvänä tätä mahdollisuutta kertoa teille arvioni viitaten nykytilanteeseen ja näkemykseni kalastussopimuksen tulevaisuudesta Marokon kanssa. Aloittaisin tästä väliaikaisesta pöytäkirjasta. Nyt päätetään siitä, että voidaanko tämä pöytäkirja saattaa loppuun vai ei. Asiasta vasta valiokunta on antanut positiivisen lausunnon, mutta tiedän, että monet teistä eivät ole vakuuttuneita, joten selittäisin kantamme. Kuten tiedätte, tämä yhden vuoden väliaikainen pöytäkirja, siitä sovittiin Marokon kanssa helmikuussa tänä vuonna, juuri ennen kuin aiempi oli mennyt umpeen. Olen vakuuttunut, että tämä päätös oli oikea. Uskon nyt, jopa nytkin, että olemme tehneet oikean Olemme tehneet oikein, koska väliaikainen pöytäkirja antoi meille aikaa käsitellä niitä oikeudellisia ja poliittisia asioita, jotka liittyvät Länsi-Saharan vesillä kalastamiseen. Olemme painostaneet Marokkoa, että se antaisi meille luotettavaa tietoa siitä, että paikallinen väestö hyötyy näiden vesien hyödyntämisestä niin kuin kansainvälisessä oikeudessa vaaditaan. Nämä pyrkimykset ovat antaneet joitakin potentiaalisesti positiivisia tuloksia. Ensimmäistä kertaa nykyisessä pöytäkirjassa on virallinen vaatimus Marokolle raportoida hyödyistä ja niiden maantieteellisestä jakautumisesta. Ja kun siinä näin tehdään, niin siinä on tärkeä ennakkotapaus kaikille tuleville sopimuksille. Ympäristö- ja talousasioita koskien mandaatti pidentää edellistä sopimusta ei jättänyt meille paljon pelivaraa. Muistatte viime neuvottelukierroksen. Toisin sanoen, meillä ei, oikeastaan ei ollut mahdollisuutta saada laajempaa sopimusta, jossa viitattaisiin talous- ja ympäristöasioihin. On kuitenkin selvää, että tulevissa neuvotteluissa täytyy saada parempi sopimus aikaan. Tämä väliaikainen sopimushan mahdollistaa sen, että kalastustoiminta voi jatkua ilman keskeytystä. Tiedän, että monet teistä ette ole vakuuttuneita, mutta haluaisin vain muistuttaa, että Tämä on hyvin tärkeää joillekin sadoille eurooppalaisille aluksille, jotka siellä kalastavat useimmat. Niistä ovat pienimuotoista kalastusta harjoittavia. Päätöksen perusteella, joka tehtiin neuvostossa heinäkuussa, sopimusta sovelletaan nyt väliaikaisesti ja on vähemmän kuin kolme kuukautta aikaa siihen, kun se, sen voimassaoloaika umpeutuu se ensi vuoden helmikuussa, joten ymmärrän, että esittelijänne Rova Fraga Haaglund, ette ole tyytyväisiä siihen, että parlamentti saa ilmasta kantansa vasta nyt, mutta meidän puoleltamme se ei ole meidän syymme. Me olemme tehneet kaiken mahdollisen nopeuttaaksemme asioiden kulkua. Joka tapauksessa olen tyytyväinen, että parlamentti on nyt tullut tähän täysin ilman lisäviivästyksiä. Voin vakuuttaa teille, että sen tulos on hyvin tärkeä meille kaikille. Joka tapauksessa kunnioitamme parlamentin äänestystulosta. Tämän haluaisin tehdä täydellisen selväksi. Teidän äänestyksenne ensi keskiviikkona me kunnioitamme sitä. Vakuutan teille myös, että otamme hyvin vakavasti herra Haglundin suositukset, kuten myöskin ne asiat, jotka hän ottaa esille. Myöskin päätöslausumaehdotuksessa esille otetut asiat. Uuden sopimuksen tapauksessa tekstiä täytyy merkittävästi parantaa ympäristö-, talous- ja oikeuspoliittisissa näkökohdissa. Sanoisin tässä muutaman sanan viimeaikaisista kehityskuluista Marokossa ja suhteiden tilasta EUn ja Marokon välillä. Tätä taustaa vastenhan teidän päätöstänne pitäisi myös arvioida. Viimeaikaiset tapahtumat ovat koskettaneet myös Marokkoa, miten komissio arvioi asiaa. Komission arvio on se, että Marokossa viranomaiset ovat lähteneet merkittävään uudistustyöhön niin, että on arvioitu uutta perustuslakia, demokraattista vastuuta, ihmisoikeuksien kunnioitusta, kuten myös sitä, että olevat, pidettiin parlamenttivaalit menestyksekkäästi. Siinä on tullut valtaan uusia voimia. Euroopan unioni kaikilla tasoilla on pitänyt hyvinä näitä muutoksia. Myös tämä talo on vaatinut sitä, että EU tukee demokratisoitumisprosessia Marokossa. nämä puitteet meillä täytyy olla mielessämme, kun teemme päätöksiä. Kuten sanoin kalastusvaliokunnassa viime kuussa, komissiossa on meneillään prosessi, jossa valmistellaan ehdotus neuvostolle uudesta neuvottelumandaatista. Ensin ajoimme odottaa keskiviikon äänestystulosta, mutta sitten ymmärsimme, että se olisi liian myöhä valmistelumme kannalta ja myöskin, että liian myöhä teidän äänestää substanssista. Sen vuoksi olemme lähteneet tähän aloitteeseen, jotta olisimme valmiita siinä tapauksessa, että tämä talo antaa meille keskiviikkona positiivisen viestin siitä, että mennään eteenpäin. Valmistelutyöt olemme siis tehneet. Jos hyväksyntänne saamme, niin sitten menemme, olemme valmiita etenemään. Mitkä ovat pääparametrit tässä paremmassa sopimuksessa Marokon kanssa, johon meidän pitäisi pyrkiä? Ensinnäkin taloudellinen vaikuttavuus. Haluamme vastinetta rahoille. On tarpeen, että sopimuksessa pitäisi varmistaa se, että paremmin hyö, käytetään kalastusmahdollisuudet, kuten myöskin kattava rahoitusväline, joka heijastaa markkina-arvoa selkeästi, kuten valiokunnat tässä talossa sitä vaativat. Sitten ympäristöllinen kestävyys. Tämä tarkoittaa sitä, että määrittelemme kalastusmahdollisuudet perustuen parhaaseen mahdolliseen tieteelliseen näyttöön ja että myöskin ylijäämästä kalastetaan. Sitten kansainvälinen validisuus koskee Länsin Saharan siis vesiä, kunnioitamme täysin kansainvälistä oikeutta. On monia vaihtoehtoja siitä, miten tämä saavutetaan. Työstämme näitä kaikkia mahdollisuuksia. Jos noudattaisimme sitä optiota, että länsi vedet tulevat mukaan, niin sitten pitäisi osoittaa tiukan raportointimekanismin kautta, että taloudellista hyötyä tästä alueelle ja paikalliselle väestölle on. Tästä tulisi ehto uudessa sopimuksessa. Kaikista näistä asioista teemme johtopäätöksiä nykyisen sopimuksen soveltamisen perusteella. Kalastusvaliokunta suositteli viime kuussa, että parlamentin hyväksyntä sopimuksen loppuun saattamiselle, jos tämä talosta noudattaa, niin sitten olemme hyvin pian valmiita etenemään parempaan sopimukseen. Kiitos. Kiitoksia komissaari Damanakin. Edustaja äh, Lövin nyt sitten kehitysvaliokunnasta. Kaksi ja puoli minuuttia. Hyvä. Ähm, äh, puhe, puhemies, kollegat. Mikä Marokko on äh, rakentanut yli 2300 kilometriä pitkän muurin, Kiinan muurin jälkeen maailman pisin, jota on parikymmentä tuhatta sotilasta maamiinoineen vahvistettuna valvoa rajallaan. Marokkohan otti Länsi-Saharan maan napalmin ja fosforipommien eh, eh, avulla. Se oli maa, plantti, jonka olivat espanjalaiset eh, siirtomaaherrat sinne jättäneet Äh, äh, kalastussopimus, kalastuskumppanuussopimus äh, Marokon kanssa mukaan lukien Länsisaara on tietysti laiton, niin kuin tämänkin parlamentin oikeuden, oikeuden yksikkö on todennut. Tämä on kirjattu ennen kuin tiedettiin seuraavaa. Ensinnäkin, että EU tosiasiassa kalastaa Länsisaaran alueella tai toisekseen, onko tällaisesta sopimuksesta länsinalaisille jotakin iloa ja hyötyä, ja onko, onko se tehty heidän suostumuksellaan ensinnäkään? Näihin kysymyksiin on nyt sitten saatu vastaukset. 74 prosenttia e, e, euro, euro, euro, EUn kalastusaluksista on siellä käynyt ilman, että paikallisväestö on edes kuultu asiassa. Marokko on komissiolla vuosi sitten antamissaan vastauksissa todennut, että tein sataprosenttisen selväksi, ettei se aio äh, äh, äh, tunnustaa mitään Saharan tapaista aluetta, ei sitä edes mainita nimeltä, koska sitä ei ole heillä olemassa. Toisekseen on tehty selväksi, että Marokko ei tätä sopimusta kaipaa, sillä Marokko, Marokolla on kalastusaluksia enemmän kuin Espanja yhteensä se, se on kolme kertaa enemmän tuottoa tullut kalastuksesta kuin mistään muualta. Kalastuksen kalongin käyttö on kaksinkertaistunut maassa. Marokko, Marokon vesillä EUn ylikalastus pahentaa entisestään tilannetta Marokko haluaa säilyttää kalastussopimuksen EUn kanssa vain, vain ja ainoastaan siksi, että se pystyisi omalla tavallaan legitimoimaan sitten Länsi-Saharan miehityksen tekemällä EUsta kanssarikollisen. Tietäisi tämänkin salin hävedä koko EU-unionin näin samoin. Tähän sotii kaikki, kaikkea kansainvälistä oikeutta oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa vastaan. Tämä on häpeällinen sopimus, sitä ei pidä hyväksyä. Kiitoksia, Lövin. Sitten Alfonsi, myöskin sitten talousvaliokunnasta puolitoista minuuttia. Oui, monsieur le président, merci. Puhemies, kiitokset. Budjettivaliokunta ehdottaa, että Euroopan parlamentti hylkää Marokon kuningaskunnan Euroopan unionin välisen kalastuspöytäkirjan. Itse asiassa tällä ei ole mitään käytännön merkitystä, koska kyse on sopimuksesta, joka raukeaa noin kuukauden kuluttua. Budjettivaliokunta sitä paitsi myöskin hylkäsi viime vuonna tähän liittyvät <clears throat> linjaukset. Me haluamme tuoda esiin sen, että kyseinen sopimus aiheuttaa ympärillisesti kielteisiä vaikutuksia. Se johtaa liikakalastukseen ja edelleenkin haluamme tuoda esiin myöskin sen, että kansainvälinen oikeus joutuu törmäyskurssille tämän sopimuksen kanssa, koska Länsi-Saharan tilanne ei edelleenkään ole järjestyksessä. Haluamme viedä eteenpäin samantyyppistä viestiä myöskin koskien tulevia samantyyppisiä äh, sopimuksia. Meidän on sitouduttava demokratian periaatteeseen ja tämä pätee myöskin Länsi-Saharaan. Kiitoksia edustaja Alfonsi. Sitten äh, ryhmien nimissä ensin edustaja Kare, kaksi minuuttia. Puhemies, komissaari, arvoisat kollegat, äh, aluksi haluan esittää kantani väliaikaisen pöytäkirjan. Minun äh, ryhmäni äh, osalta toisin esiin seuraavan viestin esittelijälle. Toivon, että äh, rahoitusmietinnöstä, jota itse valmistelen ja jossa tämän päivän esittelijän varjoesittelijä, olemme usean otteeseen näihin seikkoihin jo pureutuneet. Olemme käsitelleet siis yhteisiä aiheita ja tulemme jatkossakin näin tekemään. Euroopan unionin ja Marikon kuningaskunnan välinen kalastuskumppanuussopimus raukeaa ja nyt ehdotetaan, että 27.2. raukeava sopimus saisi vuoden jatkoaikaa. Kuitenkin Euroopan unionin maista kymmenen saa harjoittaa kalastusta Marokon alueen vesillä erityisesti siis Marokon aluevesillä. Me tuemme tätä, koska se avaa mahdollisuudet uusiin neuvotteluihin uudesta sopimuksesta, jossa voitaisiin käyttää uusia kriteereitä. Jos me hylkäämme tämän sopimusehdotuksen, otamme kielteisesti kantaa marokolaisia kohtaan. Meillä on olemassa sopimus, jolla on sekä kielteisiä että myönteisiä vaikutuksia, mutta erityisesti käytännön kannalta ne ovat hyödyksi marokkolaisille. Mielestämme meidän olisi saatava aikaiseksi ympäristöllisesti kestävä sopimus ja myöskin kalakantoja säilyttävä sopimus. Ja mielestäni meidän tältä pohjalta olisi hyväksyttävä sopimus. Kiitoksia, edustaja Kadek. Robustille myöskin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Äh, kiitoksia kollega. Tämä äh, kalastussopimus äh, EUn e ja Marokon välillä on tätä taloakin työllistänyt yli vuoden ajan. Ja varmaan sitä huom- kerran äänestykseen keskustelu ei ollut pääty. Tämä on hyvinkin tällainen emotionaalinen tunteita kuohuttava tematiikka kaikissa ryhmissä sisäisesti on tästä keskusteltu viime viikkojen aikaan ja mielipiteet ovat lyöneet aika pahastikin ristiin. Tässä on kysymyksessä kalastuskumppanussopimus, joka on analysoitava huolellisesti. Miltä se kuulostaa? Me kalastusvaliokunnassa olemme sitä mieltä, että kysymys sopimuksesta, joka ei ole ympäristöystävällisesti kestävä Tämä on hyvinkin äh, keskeinen seikka ajatella maailman merien katastrofaalista tilaa. Äh, uuna pitäisi tietenkin äh, pitäisi pitäytyä omilla vesillään eikä lähteä miereillä vesillä kalastelemaan. Tässä lisäpöytäkirja ei millään tavalla meille hyödytä. Ja sitä paitsi meillä on tämä Länsi-Saharan tilanne vielä lisä, lisätaakkana. Meidän täytyy olla yhtenäisiä. Pitäisi myöskin sitten olla sopimusvoinnussa kansainvälisen lain ja periaatteiden kanssa. Kun me äänestämme tästä sopimuksesta, emme oikeastaan voi sitä puoltaa. Täytyy mainita suuntautuminen tulevaisuuteen, ja silloin haluaisimme, että päätö, päätöslauselmassa sitten neuvoston suuntaan ja komission suuntaan todetaan, että ei neuvotteluissa Marokon kanssa sitten pidä poiketa sovitulta reitiltä. Komissiohan ei ole pyytänyt katkaisemaan tämän sopimuksen voimassaoloa eikä käynnistämättä kuitenkaan uusia, uusia neuvotteluja. Se uusi pöytäkirja on välttämätön. En sitä pelkästään toivo, vaan edellytän ja vaatin vaadin. Kiitos. Kiitoksia, edustaja. Sitten edustaja Davis, puolitoista minuuttia. Uh, Jos jotkut meistä ovat raivoissaan olemasta olevasta sopimuksesta, niin täytyy katsoa tätä arviointi tutkimusta, jotta voi tunnistaa sen virheet. Siellä tehdään täysin selväksi, että tämä on kaikista huonoin kaikista kahdenvälisistä karastussopimuksista EU-ssa. Siinä me, meidän veronmaksajamme maksavat 36 miljoonaa euroa mistä? Hyvin vähästä. Ja euro, kala, jota puretaan, ei tule edes eu Se menee asiamarkkinoilla Afrikkaan. Laivan omistajat 80 alusta. Niiden osuus on vain kaksi miljoonaa. Mitkä ovat nämä mittasuhteet? Ja sitten kun katsotaan kestävyysasiaa ja todetaan, että nämä kalastajat kalastavat vesillä, joita kuvataan täysin tai ylikalastetuiksi, niin tässä on kysymyksiä koko kestävyysnäkökohdasta. Voimme luottaa siihen, että komission jäsen tekee parhaansa neuvotellakseen uuden järjestelyn, joka täyttää kestävyyskriteerit ja sosiaaliset vaatimukset, joihin viitataan julistuksessa. Hän tietysti voi hymyillä siitä, että hän ei ollut vastuussa sen kauhustuttavan sopimuksen neuvottelemisesta, joka meillä nykyään on voimassa. Kiitoksia. Sitten Romero Herrero, äh, puolitoista minuuttia. Puhemies, minä vastustan ei pelkästään sitä, että tämänhetkistä äh, sopimusta laajennetaan ja jatketaan. Myöskin uutta sopimusta vastustan, koska kyse on nyt ö, äh, esimerkiksi juridisesti seuraavasta. Marokossa Marokon kuningaskulta käy neuvotteluja alueesta, joka ei edes kuulu sille. Ja sen lisäksi on peräänkuulutettava sitä, että Länsi-Sahara omat alueet jätetään sopimuksen ulkopuolelle. Sen lisäksi tällä ei ole varsinaista etua paikalliselle väestölle, joskin niin toivottiin. Jos ajattelemme asiaa taloudellisesti, on selvää, että tämä on aivan katastrofaalinen sopimus, koska missään tapauksessa se ei tuo hyötyä tai etua. Ja vielä lisäksi, jos tarkastelemme asiaa ekologisesti, kyse on täysin epäonnistuneesta ehdotuksesta – Kyse on tilanteessa, jossa olisi määrä kalastaa pelkästään ylijäämä saaliita, ylijäämäkantoja. Näin ei kuitenkaan käytännössä tapahdu, joten näistä syistä tulen äänestämään vastaan sekä jatkoa että uutta sopimusta vastaan. Mielestäni olisi syytä tarkastella asiaa myöskin oikeudellisesti ja, ja tarkistaa, mihin joudumme, jos otamme kantaa asiaan, joka on ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa. Kiitoksia, Romeva. Seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia Ferreira. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komissaari ehdotus siitä, että tämänhetkistä kalastuskumppanuussopimusta jatketaan, tuo esiin Euroopan komission epäjohdonmukaisuuden ja ristiriitaisuuden. Komissio tilasi ja maksoi ulkoisen konsulttifirman tutkimuksen sopimuksen käytännön vaikutuksista ja vastaus ja tulos on varsin negatiivinen. Jos ajattelemme, tarkastelemme asiaa miltä kannalta tahansa, oli sitten kyse taloudellisesta, ekologisesta puolesta tai siitä, minkälaista etua se on tuonut kalastuselinkeinolle Marokossa. Vastaus on aina kielteinen. Ja tämän tuloksen myötä Euroopan komissio kuitenkin peräänkuuluttaa sopimuksen jatkamista – Mielestäni komissio ei ota objektiivisia faktoja lukuun, kun se esittää tällaista. Jo 2005 sopimusta solmittiin alun perin ja siinä yhteydessä kävi varsin selkeästi ilmi, että alun alkaenkin koko sopimus oli laiton. Nimittäin sopimus kattaa alueet, jotka eivät kuulu Marokolle kansainvälisen oikeuden mukaisesti. YK ei missään yhteydessä ole tunnustanut sitä, että länsi Saharan aluevedet kuuluisivat Marokon hallintaan. Ja niin kuin sanottu, tähän on törmätty useampaan otteeseen. Sama asia otettiin esiin myöskin vuonna 2009. Toisin sanoen Länsi-Saharan edustajia ei ole otettu lainkaan huomioon sopimuksen neuvottelujen yhteydessä ja kaikkein vähiten heidän toiveitaan. Joten näistä syistä mielestäni sopimus ja ehdotus on laiton. Se on törmäyskurssilla kansainvälisen oikeuden kanssa, koska Länsi-Saharan status on jätetty siinä huomiotta. Meillä on olemassa hyviäkin kumppanuussopimuksia kolmansien maiden kanssa ja monet niistä ovat toimineet hyvinkin. Mutta mielestäni kuitenkin tässä tilanteessa me emme voi hyväksyä tätä sopimusehdotusta, koska jos Euroopan unioni ryhtyy tällaiseen toimintaan, se ikään kuin piilotetusti hyväksyy Länsi-Saharan laittoman statuksen. Kiitoksia edustaja Ferreira. Sitten minuutti Ängille. Marokko on miehittänyt tällaisen Saharaa 70-luvulta lähtien. Ja jos tämä kalastusopimus nyt jatkuu, EU on rikko, rikko, rikko kansallista lakia. Me tiedämme sen, YK tietää sen ja parlamentin oikeudellinen yksikkökin sen tietää meidän panoksemme Marokko, Marokolle on 36 miljoonaa joka vuosi. Siellä e- no, se oli tarkoitus suojattu, suunnattu tällaisiin ylijäämäkalastukseen, mutta eihän näin ole suinkaan käynyt. Me muutenkaan ole saatu vakuutuksia siitä, että, että varat tavallista marokkolaista hyödyttäisivät. UK-veneet, kalastusalukset pyrkivät varmistamaan, että paikallinen väestö tästä hyötyy, mutta muut ei. Mm. Esimerkiksi myöskään EU e ei ole tätä kyennyt tarkastuksin varmistamaan, joka he, korostaa vain tarkistuksen heikkoutta. Me olemme tehneet tässä päätöslausumat, jossa mahdollisimman nopeasti kehotetaan komissiota äh, uudistamaan sopimuksen. Äh, äh, tämä asia osoittaa, miten vähän EU ihmisoikeuksista ylipäätänsä ja demokratiasta välittää. Kollegi. Kiitoksia Angille. Siis, kysymys Davisilta. Thank you, President. I'd just like to ask the honourable... Halusin vain kysyä, että mitä näyttää on siitä, että liberaalidemokraattien ryhmä esitti Haglundin johdolla yrittää, oli yrittänyt perua tämän keskustelun. Mielestäni se ei ole totta. Uh, Puhemies. Eh, koordinaattorit haluaisivat käydä suoraan puhemiehen puheelle kautta ilman mitään äänestyksiä. Näyttää kummalliselta. No niin, kiitos. Sitten Pasrao Neves yksittäisenä puhujana ryhmäpuheenvuoron jälkeen. Olkaa hyvä. Puhemies, arvoisa komissaari. Yleisesti ottaen kalastuskumppanuussopimukset kolmansien maiden kanssa on välttämätön edellytys, jotta kalastuselinkeinoharjoitus ylipäätään toimisi. Euroopan unionin eteläisten maiden kannalta Marokon kanssa solmittu sopimus on eduksi. Jos otamme huomioon sen, että Euroopan unionin maiden, jäsenmaiden kalastuslaivasto on läsnä paikan päällä ja tällä tavoin sillä on vaikutusta myöskin Euroopan unionin omalle elintarviketuotannolle – Mielestäni siis kolmansien maiden kanssa solmittavat kalastuskumppanuussopimukset voivat olla myöskin sosiaalisesti hyödyksi. Mielestäni kalastus elinkeinon harjoittamisen periaatteet tulevat tällä tavoin toteutuneeksi. Tarkoituksenahan on saada aikaiseksi kestävään kehitykseen pohjaut- periaatteelle pohjautuva sopimus. Ja tähän on mahdollista lisätä myöskin avoimuuslauseke, joka vahvistaa entisestään sopimusta. Ja sitä paitsi kaikkihan tietävät, että kyse on ylijäämäkantojen kalastuksesta, joten sinänsä vaikutukset eivät voi olla huonoja. Nyt tarvitsemme pelkästään hienosäätöä, joitakin ohjeita ja sääntöjä, joiden puitteissa on mahdollista pitää kiinni kestävän kehityksen periaatteesta. Jos sopimus on liian ylimalkainen, myöskin tulokset jättävät toivomisen varaa, koska kuitenkin loppujen lopuksi kyse on valtavista resursseita, joita pitäisi pystyä käyttämään hyväksi sekä Euroopan unionin että muiden eduksi. Jos näin ei tapahdu, mielestäni laivasta on syytä vetää pois alueelta. Kiitoksia edustaja Petra Neves. Sitten edustaja Milano, puolitoista minuuttia. Grazie, Presidente. Kiitos puhemies. Äärimmäisen huono sopimus, myöskin pöytäkirjan jatkosuunnitelma ja ylipäätään koko asian hallinnointi on viime vuosien aikana ollut todella säälittävää. Nyt saimme kuulla komissaarin selvityksen sopimuksesta ja siitä, miten tärkeää se olisi hyväksyä, ei minua vakuuta. Tällä tulee nimittäin olemaan suuret vaikutukset tulevina vuosina. En tiedä, millä tavoin asiaa voi tarkastella henkilö, joka on jo vuosikausia peräänkuuluttanut Länsi-Saharalle oikeutta. Itse nimittäin olen tätä asiaa työstänyt jo pitkään. Ja kun äsken sain kuulla Rova Lövinin kannanoton asia oli varsin tyytyväinen. Se oli suorastaan musiikkia korvillani. Me emme voi missään tapauksessa nyt sekaantua asiaan, jota on jo 30 vuotta yritetty selvittää. Ja tämänhetkisen tilanteen nojalla näyttäisi siltä, että esimerkiksi humanitaarinen ongelma, joka Länsi-Saharassa vallitsee, ei tätä kautta ratkaisua saa. Meidän on pikemminkin annettava selkeä merkki komissiolle ja laadittava päätöslauselma, jossa peräänkuulutetaan tiukkoja toimia. Kyse on nimittäin ei pelkästään kalastuksesta, vaan myöskin Euroopan unionin ulkopolitiikasta. Ja tämä on myöskin esimerkki siitä, että baronita Raston ei tee mitään Länsi-Saharan asiaa eteen. Edustaja Weigel, minuutti. Pani predsedujoči, spoštovani kolegi. Puhemies, hyvät kollegat. Tintofasta palasin eilen ja näin, että mitä etuja Länsi-Saharan kansalaisille on annettu politiikkamme kautta. Ja ne, jotka väittävät, että hyväksymme sopimuksen, joka olisi tämän kansalaisten hyväksi. Tämä sopimus pitäisi hylätä. Äänestän sen puolesta, että tämä sopimus hylätään koska poliittiset, eettiset ja kansainväliset poliittiset syyt ovat sen puolesta. Tämä ei ole tavallinen kalastussopimus. Tämä on sopimus, jossa oikeuskalastusverkot ja kansainväliset oikeudelliset standardit joutuvat vankiksi. Länsi-Saharan väestö kärsii Marokon miehityksestä. Sen vuoksi emme voi pitää tätä sopimusta tavanomaisena kalastussopimuksena. Tämä on poliittinen päätös ja olemme väärällä puolella, jos äänestämme puolesta. Kiitos. Kiitoksia edustaja Weigel. Tavaarissa minuutti, olkaa hyvä. Suurkiitokset arvoisat kollegat. Me äänestämme hyvin erikoisesta sopimuksesta, koska osittain sopimus kattaa alueen, jota tällä hetkellä täysin laittomasti Marokko pitää hallussaan. Tätä ei myöskään YK ole hyväksynyt. Eli toisin sanoen kyse ei ole pelkästään Marokosta, vaan myöskin kalavaroista, jotka kuuluvat Länsi-Saharalle. Siksi meidän on hyvä pitää mielessä tämän kautta esimerkiksi Itä-Timorin vastaavanlainen tilanne. Sehän on aivan sama kuin Indonesia ja Australia sopisivat vastaavanlaisesta kalastuskumppanuussopimuksesta ja jättäisivät Itä-Timorin kokonaan huomiotta. Euroopan unioni lähtisi siis solmimaan sopimusta aluevesistä ja kalastuskannoista – kalakannoista, jotka eivät edes kuulu kumppani, sopimuskumppanin hallintaan, joten mielestäni tämä olisi äärimmäisen räikeä tilanne. Kiitoksia Tavares. Seuraavaksi edustaja Mato Arver, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies ja komissari. On aivan selvää, että jossakin on mätä, kun käymme keskustelua joulukuussa sopimuksesta, joka pitäisi saada jatkoa helmikuussa. Tämä sopimus on äärimmäisen tärkeä Espanjalle. Sitä ei kuitenkaan voida käyttää hyväksi, kun pyritään tuomaan esiin jotain aivan muita kysymyksiä kuin kalastuskysymyksiä, niin kuin näyttäisi nyt olevan. Aina kun tämän tyyppisistä sopimuksista käydään keskustelua, tietyt maat ottavat tiukasti kantaa asiaan. Minä toivoisin, että pöytäkirjan jatko hyväksyttäisiin ja siltä pohjalta neuvoteltaisiin uusi hyvällä perustalla lepäävä sopimus. Toivoisin, että tätä kautta asia saataisiin myöskin taloudellisesti järjestykseen ja myöskin sosiaalisesti pystyttäisiin tarjoamaan myönteistä, myönteisiä vaikutuksia sopimuskumppaneille. Niin kuin sanottu, kyse ei ole edes pelkästään kalastuskysymyksestä, vaan yleisemmin ottaen maatalous, elinkeino, harjoittamiseen liittyvistä seikoista. Mielestäni ne ehdotukset, joita tässä luonnoksessa ja ehdotuksessa äh, on esitetty, ovat äh, eduksi molemmille osapuolille. On nimittäin äh, hyvä pitää mielessä myöskin se, että jos neuvottelut viedään eteenpäin huonosti, myöskin tulos on huono. Herr Kollege Mato Adrove, gestatten eine Täältä olisi kysymys Hartongelta, olkaa hyvä. Sininen kortti. Uh, uh, Haluaisin kysyä arvon kollegalta, uh, kuka, kumpi hyötyisi eniten, kaikki EU-valtiot vaiko vain Espanja? Bitte. Joka tapauksessa mielestäni, jos yksikin jäsenmaa saa asiasta etua, etu menee kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden kontolle yhtä lailla. Kiitoksia edustaja Andres Barea vielä puolitoista minuuttia. Sosiaalidemokraattisessa ryhmässä äh, pidämme äh, tärkeänä sitä, että hyväksymme äh, sopimuksen kyse on sopimuksesta, joka on enää voimassa helmikuun 26. päivään asti. Kuitenkin tutkimus on tuonut esiin sen, että yksi toista maata Euroopan unionin jäsenmaista saa tästä sopimuksesta etua. Näyttäisi siltä, että sekä Marokko ja myöskin Länsi-Sahara on pystytty luomaan lukuisan määrän työpaikkoja. Me peräänkuulutamme kuitenkin jatkossa tieteellisiä lukuja ja tieteellistä faktaa, e, jotta saamme varmuuden siitä, että tämä asia on eduksi koko Euroopan unionille. Kuitenkin loppujen lopuksi kyse on pelkästään 10 prosentin sarasta, jos tarkastelemme asiaa kokonaisuutena. Te sanoitte, arvoisa komissaari, että aiotte nyt laatia yksityiskohtaisen selvityksen siitä, minkälaisia vaikutuksia tällä on ja millä tavoin se on sopusoinnussa kansainvälisen oikeuden kanssa vai onko se sitä ylipäätään. Toivoisin näitä selvityksiä, koska selvää on, että sopimuksella on taloudellinen ulottuvuus. Se on strategisesti tärkeä asiakirja. Emme voi kuitenkaan unohtaa tämän kansainvälistä vaikutusta. Eli mielestäni sopimuksen hyväksyminen olisi tärkeää. Kiitoksia edustaja Andres Parea. Äh, äh, ilmoittautuneista puhujista vielä Berman minuutti. On behalf of my colleague Asa Rosa Westlundin puolesta luen seuraavan tekstin. Euroopan parlamentin oikeuden yksikkö on todennut, että kalastussopimus on lain vastainen, koska YK ei ole koskaan tunnustanut Länsi-Saharan miehitystä. Että mikään osoita, että Länsi-Saharan kansalaisten mielipidettä kuunnellaan kantaa, kunnioitetaan tai että tästä on mitään hyötyä sille. Sen vuoksi äh, äh, sopimus pitää perua tai sitten äh, soveltaa niin, että, että EUn alukset eivät enää pääse Länsi-Saharan pesillä kalastaa. Ei ole syytä myöntyä tähän tällä nykyisellä pöytäkirjalla on ollut huonoin tuotto kaikkina aikoina kaikista sopimuksista. Päinvastoin päin, päin ja Marokossa ei ole kohentunut ylikalastuksen ansiosta johdosta. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr niin, kiitoksia. Ante, anteeksi. Teillä olisi vaikka kuinka paljon aikaa vielä? Olisitte lukenut vähän hitaammin, niin olisi, olisi, mennyt vähän paremmin jakeluunkin kaikki, kaikki, kaikilla muilla kielillä ei, ei, ei välttämättä, tämä nyt voi ihan valjennut. Olin on, pahoillani tulkkien puolesta, pidän heistä kovasti. Also ich möchte als Hinweis an alle Kollegen. Ihan vihjeksi vaan muillekin äh, kollegoille. Kun teillä on äh, tekstejä paperille vakiinnutettuna, lukisitte vähän semmoista tahtia, että pystymme sen kykenemme välittämään kaikille äh, Euroopan kielille, parlamentin kielille. No niin, catch ai menettely. Nikolesku, olkaa hyvä. Puhemies, kalastuskumppanuussopimus ei mielestäni loppujen lopuksi ole minkäänlainen kumppanuussopimus, koska se ei Euroopan unionin kannalta ota huomioon kalakantoja, jotka taas Euroopan unionin kansalaisten puolesta ovat äärimmäisen tärkeää. Meillähän on samantyyppisiä sopimuksia esimerkiksi Turkin kanssa. Ja, ja mielestäni tällaista mallia voidaan käyttää myöskin Välimerellä. Kiitoksia sitten edustaja Regner. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Äh, ich komme aus Österreich. Kiitos, tulen Itävallasta. Sisämaa ja kun ajatellaan tätä kalastussopimusta Marokon kanssa, niin tässä ei ole minulla omaa lehmää ajassa, vaan ihan päinvastoin. Minä olen kestävästä kalastuksesta innostunut, enkä siitä, että kalastetaan nopeasti meret tyhjiksi. Tämä olisi, sopimusvuosi olisi epäekologista äh, rahojen haaskausta ja se olisi kansainvälisen oikeuden vastaista. Suuria summia. Se ei ole missään suhteessa siihen, mitä EU-ssa voitaisiin taata työpaikkoja sitä kautta, että tämä raha voitaisiin käyttää työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin paljon järkevämmin. Länsi-saharaiset saavatko he oikeutetun osuuden rannikostaan ja varmistetaanko, että merta ei ylikalasteta? Tästä pitäisi pitää kiinni ja myöskin Marokon parlamentin pitäisi pitää tästä kiinni, että näin tapahtuu. Kiitoksia. Francis Pesero viimeiseksi puhujalistalta ilman luettelua. Kiitos puhemies. Sopimus Marokko kanssa on tällä hetkellä voimassa, koska mitään vastustusta ei ole tapahtunut ja myöskin <clears throat> aikajakson osalta se on edelleenkin siis voimassa. Tätä sopimusta on poikkeuksellisesti jatkettu ja Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä Euroopan parlamentilla on nyt mahdollisuus ottaa kantaa asiaan. On aivan selvä, että otamme kantaa asiaan, koska kyse on tärkeästä sopimuksesta Marokon kanssa. Ajattelen tällä nyt esimerkiksi sosiaalista puolta, työpaikkojen luomista, käsityöläisammattien käsityöläisammattiin kannustamista ja niin edelleen. Eh, mielestäni tämä sopimus on äärimmäisen tärkeä ja sitä on syytä tukea. Kiitoksia, Sanchez Persero. Nyt on tämä keskustelman puheenluettelo saatu loppuun. Komissari Damanaki, väitöspuheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Ähm, kiitoksia tästä keskustelusta. Haluaisin äh, painottaa, että äh, äh, komissio edustaa euro, yhteistä eurooppalaista, eurooppalaisia intressejä. Yhteisessä kalastuspolitiikassa on kyse yhteisistä intresseistä en voi hyväksyä väitteitä, että tämän sopimuksen perusteella vain yksi, yksi tai kaksi jäsenmaata hyötyy. Kaikki jäsenmaat saavat sinne mennä kalastuslaivoineen. Kaikki me eurooppalaiset kansalaiset kulutamme kalaa, syö, nautimme sitä ravinnoksen, mikä onkin, onkin hyvä juttu. Me haluamme ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin alueen kalastusvaltioihin. Ymmärrän toki, että nyt eletään hankalia aikoja ja tilanne on monimutkainen, mutta tämä Äh, tämä, tällainen äh, äh, tällä raiteella etenemä keskustelu ei ole hedelmällistä ollenkaan. Totta kai komissio myöskin välittää ihmisten oikeuksista, perusoikeuksista. Emme me sitä ole koskaan antaneet edes ymmärtää, että me ymmärrät, kunnioittaisi oikeuksia. Siksi meillä on tällainen väliaikainen, tilapäinen sopimus niin, että olisimme saaneet kerätyksi tietoa siitä, mitä, jos mitään hyötyä heille tästä sopimuksesta on. Sen vuoksi meillä on tällainen jatkoaikasopimus pyyntö teille. Siksi pyrimmekin koko ajan neuvottelemaan uudesta sopimuksesta kaikissa, kaikista niistä olosuhteista, jotka tekin tässä olette maininneet ja niiden saattamisesta paremmalle tolalle. Me haluamme varmistua siitä, että jos, jos ajamme tehdä uuden, uuden sopimuksen länsi Saharan alue mukaan lukioon, lukien, si, silloin haluamme varmistaa, että kant, paikallinen väestö myöskin tästä voi hyötyä. Eli kyllä me välitämme mutta tämän, tällaisen sopimuksen kautta ei, ei voida kansainvälisiä sopimuksia tehdä. Tehtäköön tämä selväksi. pura ei auta. Tehdään nyt selväksi. Siksi minä kun olen täällä selittämässä teille asian todellisen laidan ja komissio nojaa teidän ja luottaa teidän tukenne. Haluan vastauksen, haluatteko uuden sopimuksen vai ette? Lupaan teille tehdä parhaani, jotta saamme sitten paremman sopimuksen, jos äh, uusi sopimus tulee. Se on taloudellisesti, taloudellisesti äh, tuottoisampi, ympäristöystävällisempi ja äh, on myöskin sopusoinnussa kansainväliseen lakiin kansainvälisen lain kanssa, mutta ei se nyt ole niin helppo nakki ollenkaan. Ajatellaan just tätä, tätä mitä näitä kansainvälisen lain vaatimuksia. Mutta tähän kysymykseen haluan selvän vastauksen. Huomaan, että tässä mielipiteet löyvät vähän ristiin äh, ihmisiä, jotka vastustavat äh, yleisestikin kalastussopimuksia. Jotkut vastustavat tätä sopimusta joka tapauksessa, joiden kuiden mielestä tarvitsemme paremman sopimuksen, mutta näin, näin toki, mutta siihen tarvitaan sitten selkeän suuntaviivat aika on käytetty runsaasti tämähän, tähän asiaan ja voin kertoa, että komissio valmistelee jo tällaista neuvottelumandaattia seuraavaa sopimusta varten voin vakuuttaa, että seurausopimus on nykyistä parempi, jos ylipäänsä käymme neuvottelemaan sitä, mutta siihen tarvitaan parlamentin suostumus. Jos parlamentti ei näytä vihreätä valoa, niin silloin kannattaa edes sitten rehellisyyden nimissä väännellä lukuja eikä muutakaan. Haluan tähän selkeän, selkeän linjan olen samaa mieltä tästä nykysopimuksesta. Aiemmat sopimukset eivät ole olleet taloudellisesti hyödyllisiä eivätkä ympäristöystävällisiäkään. Siksi niitä on tässä nyt lähdetty muutamaan. Siksi, siksi meillä on, on, me olemme tätä tietoa keränneet ja, ja haluamme sitten tämän raportin sitten neuvostoon päätettäväksi. Mutta sopimukset ovat tarpeen. Se on minun kantani. Hyviä sopimuksia, mutta sopimuksia tarvitaan joka tapauksessa. Muussa tapauksessa tämä harkkaa kokonaan käsistä. Kiitos. Kiitoksia, komissaari Damanaki. Äh, sitten äh, herra Haaklund vielä loppusanat, olkaa hyvä. Kiitos kollegat rakentavasta keskustelusta. Sanon komission jäsenelle, että olen hyvin tyytyväinen, että pyritte hyvään sopimukseen tulevaisuudessa. Ei ole epäilystä keskustelun perusteella, etteikö se olisi jotain sellaista, joka kaikki haluaa. Me en kuitenkaan voi ollenkaan samaa mieltä siitä, että pitää äänestää kauhean sopimuksen puolesta, josta melkein kaikki ovat sitä mieltä, että se on huono. Vain, että saataisiin tulevaisuudessa hyvä sopimus. Tämä järkeily ei toimi. Meidän vastuumme Lissabonin sopimuksen puitteissa on ottaa kantaa nykyiseen pöytäkirjaan. Emme äänestä tulevaisuuden pöytäkirjasta nyt, äänestämme nykyisestä pöytäkirjasta ja nykyinen pöytäkirja on huono. Äänestän hyvän pöytäkirjan puolesta ensi vuonna, jos sellaisen toimitatte. Lupaan sen. Ystävät, on mainittu, että tämä pöytäkirja antaa EUlle työpaikkoja. 45 000 euroa menee tukiaisia jokaista tämän pöytäkirjan puitteissa luotua työpaikkaa kohti. Onko tämä hyvää rahan käyttöä? Ei. Kerron myös, että vain 15 prosenttia alakohtaisesta tuesta Marokalle on käytetty. 15, mikä tarkoittaa, että 85 prosenttia oli käyttämättä. Pitäkää se mielessä. Olen kovin tyytyväinen keskustelusta, jossa keskitytään tulevaisuuteen. Minäkin haluan tehdä niin. Kumppanuutemme Marokon kanssa on tärkeää. Meillä on naapuruspolitiikka, jonka kautta sitä toteutetaan. Kaikki ovat todenneet varmaankin hyvin selkeästi, muutama ääntä lukuun ottamatta, että haluamme hyvän sopimuksen tulevaisuudessa. Tätä kerron myös marokkanalaisille koko ajan. Olen tyytyväinen, että komissio kertoo, niin keskitytään siihen, mutta sitä ennen täytyy ottaa selkeä kanta, ottaa vastuuta ja äänestää minun mietinnöstäni, joka ei koske tulevaa pöytäkirjaa, vaan nykyistä. länsi saarasta olen tyytyväinen, että komission jäsen tutkii erilaisia järjestelyjä, koska on selvää, että tässä talossa on niin monia kollegoita, joiden mielestä nykyiset järjestelyt ovat niin ongelmallisia. Meillä on monia maita neuvostossa, jotka ovat kriittisiä. Itävaltalaiset, ruotsalaiset, äskettäin vielä liittopäivät Saksassa, hollantilaiset, suomalaiset, kyproslaiset ovat kriittisiä, joten tiukka neuvosto on myös neuvostossa, joka, ei, joka ei ole yksimielinen tästä asiasta. Odotan, että äänestämme ei huomenna. Vielen Haglund. Kiitoksia, herra Haglund. Yhteiskeskustelu on päättynyt. Äänestys on huomenna. Äh, ei huomenna, vaan anteeksi, torstaina 11.30. Seuraavana esityslistalla on herra Böken mietintö.